neuvoston nimissä ministeri Janine Hennis Blassertille. Olkaa hyvä. Oczywiście możemy chwilę poczekać. E, jako następny głos zabierze... Niin pieni, pieni tauko tässä ja sen jälkeen komission jäsen Johannes Hahn käyttää puheenvuoron. Hän voi jo valmistautua ja tämän jälkeen kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa. Toivon, että joku sillä aikaa johtaa puhetta. Ja näin voisin käyttää puheenvuoron. Oletteko valmiina? Neuvoston nimessä anna puheenvuoron ministeri Blasartille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin toistaa eh, neuvoston sitoumukset eh, eh, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta mm, maan tilanne on vielä huolestuttava. Vuonna 2015 entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia oli pahimmassa poliittisessa kriisissään, jota leimasi jakolinja ja uurtava politiikka – ja tuomiolaitosten itsenäisyyden pu- puute sekä julkisten instituutioiden heikkous. Meidän on nyt päästävä tästä kriisistä yli ja osoitettava, että nämä puutteet eh, voidaan korjata kesäkuun poliittinen sopimus on tässä tärkeä sanoa, samoin kuin poliittiset prioriteetit, joita komissio on painostanut, nämä, nämä antavat eh, suuntaa sille, mitä on tehtävä. Olemme panneet merkille vaalien siirtymistä kesäkuun viides päivä niin, että saadaan aikaan sopivat olosuhteet vaalien pitämiselle. Nyt on kaikille poliitin, politiikan toimijoille tärkeää kantaa vasen, vastuunsa ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin mukaan lukien mediauudistuksiin, poliittinen vuoropuhelu maailman sisällä – on keskeistä, jotta voidaan päästä eteenpäin. Uskottavien vaalien järjestäminen, jossa kaikki kansalaiset ja puolueet voivat vapaasti osallistua, on ensimmäinen merkittävä askel, jotta voidaan tehdä loppu kestävästä poliittisesta kriisistä. Seuraamme prosessia läheltä demokraattisten instituutioiden ihmisoikeuksien OECDn viraston kanssa. Haluaisin myös mainita, että teemme yhteistyötä tiiviisti EU-toimijoiden kanssa. Tämä on tärkeää, jotta voimme ohjata maan ulos poliittisesta kriisistä. Erityisesti haluaisin mainita komissaari Haanin. Hän on ollut tässä hyvin sitoutunut. Haluaisin kiittää teitä, samoin kuin kolme jäsentä tässä tarassa, Weigel, Howard ja Kukan. Haluan teitä kiittää suuresti. Kestävät uudet uudistukset oikeusvaltiokysymyksissä, julkishallinnassa, perusoikeuksien suojassa ja lehdistövapaudessa sekä korruption torjunnassa ovat edelleen keskeisiä uudistustarpeita, kun maa pyrkii kohti EUta. Haluaisimme toistaa, kuinka tärkeää on saada riippumattomia tutkimuksia koskien näitä tapahtumien syytöksiä parlamentin tutkimusvaliokunta ja, ja syyttäjä tarvitsevat tukea työssään. Haluaisin vielä toistaa neuvoston vetomuksen siinä osalta, että Kumannaon tapahtumat kulunnolla tutkitaan ja ne, se tehdään avoimesti. Sitten maahanmuutosta. Entis, haluaisin kiittää entistä Jugoslavian tasavalta ja sen puun, ponnisteluista maahanmuuttokysymyksessä viime vuonna joidenkin viikkojen aikana useat yksipuoliset päätökset ja koordinoidut päätökset äh, toteutettiin Balkanin, Länsi-Balkanin reitillä. 18. helmikuuta neuvosto oli hyvin selkeä sanainen. Onnestaan yhteisen toiminnan avulla voimme vastata näihin haasteisiin asianmukaisesti. Ei ole mitään vaihtoehtoja perusteellisille eurooppalaisille ratkaisuille. Siksi on erittäin tärkeää, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia naapuri ja ehdokas maana hoitaa oman osuutensa tässä prosessissa. EU antaa jatkuvasti merkittävää tukoa, tukea Makedonialle, jotta voidaan vahvistaa rajavalvontaa ja parantaa rajaa ja turvapaikkahallintoa sama pätee muihin moniaan jäsenvaltioihin, jotka toimivat kahdenvälisesti hyvät naapuruussuhteet edellyttävät neuvoteltuja äh, ratkaisuja myös nimikysymykseen ja YK on alaisuudessa näin toimittava. Tämä on tärkeä koko alueen vakauden kannalta. Maan liittymisen prosessi on nyt kriittisessä kohdassa. Komissio on todennut, että se on valmis laajentamaan su- suosituksia neuvottelujen aloittamiseksi. Kuitenkin se, siinä on ehtona se, että kesä ja heinäkuun poliittisten sopimusten, sopimusten täytäntöpano jatkuu, samoin kuin nämä uudistukset toteutetaan. Neuvosto tulee mm, ottamaan yhteyttä Makedonian vaalien jälkeen. Tällä hetkellä uskon, että poliittisten johtajien vastuuna on ryhtyä riittäviin toimiin, jotta maa saadaan taas euroatlanttiselle raiteille. Kiitoksia puhemies. Minister. Kiitoksia hyvä ministeri. Seuraavana komission nimissä komission jäsen Johannes Haan. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä. Ministeri, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää ministeriä ystävällisistä sanoista, jotka koskee työtämme. Haluan myös kiittää toistamisen näitä kolmea, eh, herra Vaikel Kukan ja Howard, teitä haluan kiittää että loppumattomasta työstä tämän asian edistymiseksi. Ja yhteistyö meidän kanssamme on johtanut viime kesän poliittiseen sopimukseen. Ja se oli hyvin tärkeää, jotta voisimme entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa auttaa siinä poliittisessa haasteellisessa tilanteessa, joka, jossa se nyt on, ja jotta pystyisimme tämän sopimuksen pitämään pystyssä myös tulevaisuudessa. Pari viikkoa sitten nämä MEPit olivat paikan päällä ja sitten EU-valtuuskunnan ja USAn lähettiläs kirjoittivat meidän ehdoistamme, joilla, jotka edellytetään uskottavilta äänestä, vaaleilta ja edellytykset eivät ole täyttyneet. Nyt sitten kolleganne saivat aikaan poliittisen ratkaisun, jotta nämä parlamenttivaalit voitaisiin siirtää huhtikuulta viidennelle kesäkuuta. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on, että Euroopan parlamentti oli mukana neuvotteluissa jotta voitaisiin demokraattista prosessia kehittää ja haluan sen takia ilmaista toiveeni, että toivottavasti on mahdollista, että olette paikan päällä, että tarkkailijat ovat paikan päällä myös vaalien aikana. <clears throat> Haluaisin myös sanoa e, kiitokset e, Ivo Weigelille e, päätöslauselmastaan, joka nyt on teillä luettavana ja hyväksyttävänä. Ja päätulokset 2015 raportistamme on, on nyt saatavilla tai kertomukselta. Tämä raportointiaika oli hyvin haastavaa tässä maassa, mutta olen varma, että me saimme tasapainoisen kertomuksen aikaiseksi. Toisaalta me tunnustamme, että maa on valmis nyt kohta, kohti toimivaa markkinataloutta ja se osoittaa ihan hyvää lähestymistä EUn lainsäädäntöön. Se odottaa, osoittaa, että peruslainsäädäntö on jo voimassa. Kaikissa näissä maissa tärkeintä on, miten toimeenpannaan ja sovelletaan lainsäädäntöä. Ja ja senkin takia tarvitaan joskus tiukkoja päätöksiä. Tässä maassa on ollut poliittinen kriisi, joka on ollut hyvin vahva, ja parlamentti huomasi, sen parlamentti oli opposition panttivankina, ja nyt sitten oli, tuli julkisuuteen tietoja, että puheluita on kuunneltu ja että korkealla tasolla e, ilmeni korruptiota. Jotta tästä poliittisesta kriitistä päästäisiin, niin me lähestymme tilannetta kahtaalta. Ensin tämä poliittinen sopimus, jonka neljä poliittista johtajaa solmin viime kesänä se oli tärkeä askel eteenpäin. Jonkun verran sitouduttiin vedottiin myös näihin määräaikoihin. Pääoppositio äh, palasi parlamenttiin ja mm, nimitettiin erityissyyttäjä syyskuussa. Äh, valitettavasti äh, muita määräaikoja ei ole pystytty pitämään. Siellä on paljon viivytyksiä ja sieltä Euroopan unioni on joutunut olemaan pitkälti mukana. Tämän poliittisen, kesäkuun poliittisen sopimuksen rinnalla on tällaisia kiireellisiä uudistusprioriteetteja liittyen lainsäädäntöön. Tietenkin poliittinen sopimus on tässä taustalla koko ajan. Meidän kertomuksessamme sanotaan, että komissio voi laajentaa suosituksensa Eh, jotta voitaisiin eh, eh, jatkaa tämän kesä, kesän sopimuksen perusteella täytäntöönpanoa näissä kiireellisissä, näissä kiireellisissä uudistuksissa. Me valvomme ja seuraamme kehitystä läheisesti ja raportoimme sitten, kun on aika. Ja tämä etninen tilanne maassa on edelleenkin hyvin haavoittuva ja pitäisi proaktiivisesti reagoida näihin etnisiin kysymyksiin ja soida, saada aikaan luottamusta eri yhteisöjen välille. Ja ohrit puitesopimus pitää saada toimimaan. Hyvät naapurussuhteet ovat tärkeitä tällekin maalle. Nimi kysymys nyt edelleenkin on prioriteettina. Tämä maa on nyt sitten myös etulinjassa pakolaiskriisin suhteen ja komissio jatkossakin auttaa tätä maata haasteisiin vastaamiseksi. Minä odotan kovasti nyt keskustelua aiheesta. kiitoksia. Seuraavana siirrymme ryhmien edustajiin. Kyseessä on siis entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia koskevaan vuoden 2015 kertomus. Kaksi minuuttia se on puheaikaa edustaja Vaikelille Aldesta. Spostovani, predsedujoči, ministrica, draga. Hyvä puhemies, hyvä ministeri, hyvä Janin, komissaari Han. Ihan näin alkuun toteaisin, että haluaisin kiittää teitä näistä ystävällisistä sanoista, joita tuli tästä yhteistyöstämme. Ja ilo on ollut täysin meidän puolellamme tässä yhteistyössä. Olemme hyväksymässä Makedonia koskevaa päätöslauselmaa, jota olemme luonnostelleet hyvien varjoesittelyiden kanssa yhdessä ja yhdessä 300 tarkistuksen kanssa viemme sitä eteenpäin olisi kuitenkin odottanut liian kauan kynnyksellämme. Ja nyt Makedonian on edessään haaste tuhansien pakolaisten muodossa, jotka haluavat päästä EU-hun Balkanin reittiä pitkin, samalla kun me pyrimme sitä sulkemaan. 5.6. Makedoniassa pidetään vaalit, joiden avulla poliittinen kriisi lakkautetaan. Jos vaalit käydään demokraattisten periaatteiden pohjalta, komissiolla on vihdoin sitten tilaisuus ehdottaa Makedonian liittymisneuvotteluiden aloittamista samoin ehdoin kuin mitä lainomisprosessissa on tähän mennessä käytetty. Makedonia täyttää useat osat säännöstöstä. Se osoittaa kasvua ja vakautta ja se kehittelee hyviä naapuruussuhteita. Toimii myös ennaltaehkäisevästi luottamuksen rakentamiseksi niiden jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa sillä on ongelmia, eli Kreikan ja Bulgarian kanssa. Tässä päätösasemassa aivan kuten mietinnössäkin, johon vastaamme, olemme ottaneet esille esimerkiksi salakuuntelukysymykset. Tämä niin sanottu Pajinan sopimus on viety erityisen syyttäjän virastoon, ja se on ennakkoedellytyksenä luottamuksen luomiselle ja demokraattisen valtion toiminnan, toiminnalle. Tämä koskee myös kaikkia kiireellisiä uudistuksia, joita poliittisten puolueiden sopimuksen nojalla tulisi tehdä. Komissio ja komissaari Haan ovat erityisesti mukana tässä ja siinä osallistuvat myös Yhdysvaltojen demokraattiset edustajat, kuten myöskin parlamentin edustajat. Makedonian on nyt tullut aika astua askel kohti euroatlanttista integraatiota ja ryhmämme tukee sitä. Pahoittelen sitä, että meidän on annettu vain kaksi minuuttia tätä mietintöä varten. Se ei ole mitenkään erityisen oikeudenmukaista. Black card, you have a blue card. Kiitoksia. Hyvä edustaja Vaikalla, teille on esitetty sininen sinisen kortin kysymys tai haluttaisiin sellainen esittää. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, Fosselberg. 30 sekuntia kysymystä varten arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, olen kuunnellut tarkkaan teidän kantaanne koskien tätä maata. Tehän tiedätte, että tällä hetkellä siellä on nostettu muureja ja suihkutettu kaasuja ja meillä on ihmisiä yhä enemmän siellä. Siellä on todella humanitaarinen kriisi rajoilla. Onko tämä eh, Fyromin kanta sellainen, jota olisi harkittava ajatellen sen neuvottelujen Euroopan unionin liittymistä varten. Eh, Kiitoksia edustaja Michael. Teillä on 30 sekuntia, niin että voitte vastata. Eh, Valitettavasti tässä nyt en oikein ymmärtänyt tätä kysymyksen sisältöä, mutta Arvaanpa, mitä sanoitte. Tietysti pienelle maalle on valtava ongelma, jos se joutuu käsittelemään tällaisia suuria ongelmia rajoillaan. Minun käsittääkseni Euroopan komission, Euroopan unionin täytyy tukea Makedoniaa, kun ratkaistaan näitä ongelmia rajoilla. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για την ομάδα... Seuraava puhuja EPP-ryhmän nimissä yksi minuutti. Edustaja Kelo. Thank you very much, President. Minister. Kiitos puhemies, hyvä ministeri, hyvä komissaari. Haluan kiittää Vaikelia esittelijänä, joka on lähestynyt asiaa hyvin innokkaasti ja saanut aikaan myös positiivisen tasapainon hyvin monimuotoisessa kysymyksessä. Makedoniahan on ollut EUn kandidaatti jo kymmenen vuotta ja tietenkin lähentynyt lainsäädäntöä, mutta virallisia neuvotteluja ei ole saatu aloitettua, koska se on jumiuttunut neuvostoon. Ensinnäkin pitää saada aikaa vakautta ja yhteistyötä eri poliittisissa prosesseissa, koska molemminpuolinen kunnioitus ja vapauksien kunnioittaminen, erityisesti lehdistövapauden kunnioittaminen, Parlamentti äh, äh, vaalien tulokset eivät osoita mitenkään hyvää demokratian äh, toimintaa. No nyt me vetoamme kaikkiin osapuoliin, jotta pitävät kiinni tästä kansallisesta Kumanova sopimuksesta. Kiitoksia. Seuraavana SND-ryhmän nimissä yksi minuutti edustaja Haui have been rapporteur and am now both shadow rapporteur. Olen esittelijä ja varjoesittelijäkin ja sovittelikin tässä. Ja olen todella sitoutunut siihen, että maa liittyy Euroopan unioniin ja SND-ryhmän nimissä. Minulla on ollut ilo yhtää ALDE ja EPPn kollegoiden kantoihin niin, että pannaan ne syrjään erimielisyytemme niin, että Skopissa toimittaisiin samalla tavalla, mutta siellä on syvä poliittinen kriisi Euroopan unioni on kyllä sitoutunut, mutta demokraattinen sitoutuminen maassa on kyseenalaistettu. Me haluamme lähettää selkeitä viestejä, kuten tänä iltana päivänä todettiin, Euroopan komissio on antanut myönteisen suosituksen aloittaa EUn liittymisneuvottelut, kunhan täytäntöön pannaan neljän puolueen sopimus Euroopan neuvoston tukenut tätä joulukuussa ja huomenna tämä parlamentti tulee seisomaan heidän rinnallaan ja sanomaan, että säilytäkää demokratianne tai muussa tapauksessa tämä myönteinen suositus vedetään pois. Viime kuussa käytiin keskusteluja, jossa hallitseva palvelu sanoi, että mitään mediauudistuksia tehdä ennen vaaleja. Ei, sovittelena EUn ja YKn puolelta todettiin, että nämä asiat eivät olleet osa sopimusta ja Alankomaiden edustaja toisti saman asian tänä iltapäivällä, josta olen iloinen, jotta, jotta parlamentti voisi tukea komissio ja neuvoston kantaa tarvitaan kiireellisesti uudistuksia vaalimenettelyssä on tiettyä luisumista tässä tapahtunut. Tämä myös erityissyyttäjä, jonka olisi selvitettävä poliitikkojen rikollisuutta on todennut, että hän ei ole saanut kaikkea sitä yhteistyötä, jota hän tarvitsee maan tuomioistuinjärjestelmällä. Haluamme toistaa, että hänen on saatava täydet valtuudet ja riippumattomat mahdollisuudet tehdä työtään. Minä ja ryhmäni emme liity niihin, jotka toteavat, että tämä maa on pekolaiskriisin ytimessä, eikä, emmekä siksi halua siihen hyökätä. Me korostamme solidaarisuutta Skopien kanssa sitä tarvitaan kaikkiin maihin, jos halutaan saada kunnon vastauksia aikaan. Mutta tänä iltana haluamme lähettää vahvan viestin. Poliitikot eivät ole vielä tehneet kotiläksyjään. Mitään vaihtoehtoja heillä ei kuitenkaan ole. Meillä on tiukka viesti ei Makedonian kansaa vastaan, vaan heidän demokratiansa puolesta ja heidän paremman maan, maan paremman tulevaisuuden puolesta. Olemme valmiita, varmoja, että olette oikealla vielä poliitikkojen on nyt näytettävä, että hekin haluavat tätä. Kiitoksia edustaja Hauit. Sitten olisi silinen kortti edustajan Sako Rafalta. Haluatteko ottaa sen vastaan? Olkaa hyvä edustaja Sako Rafa, 30 sekuntia. Kirja Hauit, to ψήφισμα στην ετοιολογική G anaferity. Herra Hauit, kohdassa G sanotaan, että parlamentti ja neuvosto ovat yhtä mieltä siitä, että jäsenyysneuvottelujen jatkuminen edellyttää kesä-heinäkuun poliittisen sopimuksen jatkamista ja uudistusten täytäntöönpanoa. No, oletteko nähneet nyt tämän kentällä? Tämähän oli teidän, te olette tehneet tästä myös tarkistuksen ja kohdassa 38 johtopäätöksissä sanotaan, että kyse on neuvottelujen aloittamisesta. Minä en oikein tiedä, ollaanko me yksimielisiä tämän kanssa vai ei? Uh, yes, I do stand by those S&D amendments, but I say this... Olen puolustanut S&Dn tarkistuksia, mutta sanon, että Skopiossa tätä nimikysymystä ei voida koskaan pitää tekosyönä. Haluaisin vedota ystäviin. Koittakaa edustaa myös tässä nimikysymyksessä. Se on teidän maanne intressinä ja se on myös Euroopan intressi. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό για την Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. ECR-ryhmän nimissä edustaja Jambaski. Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Meidän tulisi kiittää edustaja Vaikulia siitä, että hän on valmistellut tämän mietinnön. Itse olen bulgarialainen ja olen ECR-ryhmän jäsen. Me kaikki tuemme ajatusta Makedonian EU-jäsenyydestä, mutta tietysti maat arvioidaan niiden ansioiden mukaan. Lisäksi on olemassa myös aikajana sillä, miten Euroopan unionin pääsee. Makedonialla on nyt edessään suuri kriisi ja sen astunut myöskin jonkun verran askelia taaksepäin siitä, mitä on aiemmin saavutettu. Media sensuroidaan, bulgarialaisvähemmistön oikeuksia rikotaan säännöllisesti ja ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Makedonian pitäisi käyttää tätä nimeään äh, tekosyynä. Makedonian viranomaisten pitäisi pyrkiä ratkaisemaan mansa kansalaisten ongelmat niin, että nämä saavat nauttia kaikista täysistä oikeudeksista. Sinne ei tulisi myöskään vääristellä historiaa, eikä tulisi käyttää vihapuhetta ja itse asiassa se, mikä on tärkeää, on se, että parantaa naapuruussuhteita. Näiden tulisi kulkea käsi kädessä uudistusten kanssa. Haluatteko ottaa vastaan edustaja Zanin sinisen kortin? Έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. 30 sekuntia, edustaja Zanin. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, ön, mint... Hyvä jäsen, te tulette Macedonian naapurialueelta ja mainitsitte kyllä maan mm, nimeksi Makedonian ja, ja viittasitte tähän nimikiistaan. Toivon, että ymmärsin oikein, että monet puhuvat nyt sitten nimellä Fyrom. Voiko Fyrom liittyä EU-hun vai pitäisikö Makedonian liittyä EU-hun? Tämä on tärkeä kysymys, joka pitää ratkaista. Уважаеми колега, моята държава, Република България, е първата признана... Kiitoksia. Bulgaria on ollut ensimmäinen maa, joka tunnusti Makedonian itsenäisyyden tällä nimellä. Tiedämme, että jotkut kollegat eivät hyväksy sitä, että meidän pitäisi aina sanoa entinen Jugoslavian tasavalta ja niin poispäin, mutta minun maani on hyväksynyt Makedonian nimen Makedonialle. Sitä nimeä aion käyttää ja kyllä minä pidän Kreikan ystävistämme. E, se αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε ως προεδρεύων. Kiitoksia puhemiehen Haluaisin nyt viitata Euroopan parlamentin päätökseen, jonka puhemies Martin Schulz toisti kirjeessään 19. helmikuuta. Luen tämän englanniksi sanasta sanan. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota niin, että kaikissa poliittisissa, diplomaattisissa ja hallinnollisissa yhteyksissä käytetään nimeä Fyrom, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Tämä on kansainvälisesti tunnustettu nimi tälle maalle. Nyt QE-ryhmän nimissä edustaja Sakorava. Κύριοι συνάδελφοι, και με αφορμή την περσινή έκθεση είχα τον... Niin, viime vuoden kertomukseen liittyen haluaisin sanoa, että politiik- äh, komission ja parlamentin, äh, parlamentti nyt äh, edistävät itse, tai äh, onnittelevat taaksepäin menevää politiikkaa. Ja itse asiassa äh, nyt on osoitettu, että siellä on systeeminen äh, talousvaje, äh, finanssivaje ja, ja muillakin sektoreilla on vajetta tämä kesä-heinäkuun sopimuksen sisältö on täysin tyhjää ja turhia kirjaimia. Ja tietenkin me puhumme oikeusvaltiosta ja demokraattisista instituutioista ja sananvapaudesta ja riippumaton lehdistö ja, ja tuomioistuin, mutta kyllä pitää aika lailla sulkea silmän, silmänsä, jotta voidaan sanoa, että tuossa maassa ollaan lähe, lähestytty Akiita. Ja sitten on aika provokatiivista sanoa, että että turvapaikkakysymyksessä Fyrom on toimiva kumppani, kun siellä nyt itse asiassa harrastetaan väkivaltaa pakolaisia kohtaan. Mennään, menkää Romania ja katsokaa, miten uskottava partneri siellä toimii. Ja tämä nimikysymys ei ole kahdenvälinen kysymys Kreikan ja Fyromin välillä vaan se on kansainvälinen kysymys ja se, missä se voidaan ratka- ra- ratkaista, on YK-neuvottelujen kautta ja ratkaisu pitää olla naapurisuhteita ylläpitävä ja on hyvin tärkeää, että jos halutaan vakauttaa maata ja saada se assosiaatio menettelyyn mukaan, se on tärkeää myös rauhan kannalta. Hyvät kollegat, tällainen lyhytnäköinen politiikka myös Turkkia kohtaan ei ole hyvä. Siellä tietysti saadaan omat edut palveltua, mutta se ei ratkaise kysymystä. Kiitoksia sitten vihreiden missä puolitoista minuuttia edustaja Messeri. Thank you, Mr. President. Uh, minister, commission... Kiitoksia puhemies ja ministeri ja komissaari. Aivan kuten on ennenkin esitteli tekevän erinomaista työtä, oli todella suuri ilo saada työskennellä hänen kanssaan, ihan niin kuin aina. Päätöslauselma on vahva, se ansaitsee koko talon tuen taakseen. Hyvät kollegat, voisin puhua vaikka kuinka pitkään siitä, miten tärkeää on kesä-heinäkuun sopimusten täytäntöönpano, se, miten kiireellisesti näitä tarvittavia uudistuksia tulee täytäntöönpanna, se, että miten kaikkien poliittisen toiminnan tulisi kantaa vastuunsa ja löytää oikeita yhteistyömuotoja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian etujen mukaisesti ja Makedonian kansan nimissä. Se olisi totta. Kuitenkin se, mitä haluan korostaa, on se, että me Meillä Euroopan unionissa on myöskin vastuumme kannettavana. Kysymys ei ole pelkästään nimiasiasta, se ei ole ainoa asia. Neuvoston toimimattomuus kun se ei ole kyennyt löytämään Euroopan laajuista maahanmuuttoon kriisin ratkaisua on yksi näistä ongelmista. Kampanjalupaukset, joita komissio pohti, joka koskisi tällaista ruoansulatuskautta ennen kuin uutta laajenemista harkittaisiin, on myös yksi osa tätä kriisiä. Nämä ovat kaikki oleellisia osioita sen suhteen, että koko länsi alueella ei ole toivoa tulevaisuudesta. Me olemme häviämässä tällä alueella ja olemme sössineet tämän poliittisesti katsoen pahasti. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana EFDD-nimissä edustaja Korrao. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Maaliskuussa 2004 Makedonian liittymissä tie alkoi 12 vuotta sitten. Nyt tämä tie on keskeytynyt demokraattisen hengen puutteen takia. Poliittiset voimat ovat ottaneet yhteen. On selvää, että meidän velvollisuutenamme on saada Makedonia takaisin oikealle tielle. Me, meidän on lähdettävä tietystä oletuksista. Esimerkiksi lehdistön median vapaus, sen pitää olla vapauta, ei ainoastaan hallinnon ohjattava. Sitten korruption torjunta, sen on oltava monitasoista, tehokasta taistelua. Edelleen on tuettavaa oikeusjärjestelmää niin, että se niin että saadaan aikaan tämä erikoissyyttäjä niin, että tuomioistuin antaisi oikeudenmukaiset tuomiot. Edelleen olisi saatava aikaan säännönmukaiset vapaat vaalit, kunnolliset vaalitsijaluettelot, rekisterit. Toivomme, että pian Makedonia on sellaisessa demokraattisessa kunnossa, että siitä tulee taas ystävävaltio, jonka kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Seuraavana puolitoista minuuttia edustaja Nikola B. Décidément au Parlement. Totta, tosiaan Euroopan parlamentissa mietintö ja kasantuina ovat kovin samantapaisia. Laajentumispyrkimyksissä Euroopan unioni asettaa aina kaksi tärkeää ehtoa e- uusille jäsenvaltioille. Ensinnäkin olisi liityttävä NATOon, niin sitä ei kuitenkaan voida oikeuttaa Varsovan sopimuksen purkautumisen jälkeen. Ja toisaalta halutaan edistää tällaista sukupuoliideologiaa ja siihen liittyviä vetoomuksia. Näin ollen päätöslausuman artiklassa 22 pyydetään, että otetaan mallia unionista tässä sukupuoli-identiteettiin perustuvassa syrjinnässä Tämä on hyvin epäselvä käsite, jonka perusteella oikeutetaan selkeästi häirityneiden ideologien hullutukset. Teidän pakkomielteenne estää teitä näkemästä todellisia ongelmia, joita Makedoniassa on puhuttu roman, Nämä iloiset trubaduurit, joita haluatte nähdä missä tahansa kaikkialla muualla, paitsi ei tietenkään loma-asuntojen ja puutarhoissa, mutta ei ole sanakaan Makedonian albaanialaisesta. Nämä ovat kuitenkin yhä kasvava vähemmistö, joiden vaatimukset uhkaavat maan vakautta, erityisesti Kosovon itse julistamansa itsenäisyyden jälkeen. Tällä historiallisella, historiallisella Serbi-rajalla Makedonian albaanit ovat aloittaneet väkivaltaiset mellakat touko-kesäkuussa. Edelleen ongelma, joka meitä kaikkea koskee, eli tämä ma- maahanmuuttovirta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi nämä makedonaisten viranomaisten viimeiset toimet. Presidentti George Ivanov meni Visegrad-ryhmän kokoukseen ja osoitti, että hän luottaa enemmän Budapestin vastuuhenkilöihin kuin Brysselin byrokraatteihin, jotta saadaan maahanmuuttovirrat tukahdetettua Eurooppaan. Kiitoksia. Seuraavana edustajan Tsarjan Pulos, sitoutumattomat. Tuossa της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επίσημη ονομασία της χώρας που παραβλέπει entinen tasavalta Makedonia haluaisi vahvistaa eh, Balkanin aluetta investointikohteena, jossa myöskin kohdattaisiin Venäjän intressejä. Kansa joutuu maksamaan näistä johtavan luokan suunnitelmista. sota aloitti, kansalaissota aloitti tämän äh, prosessin. Nyt meillä on Balkanin reiti, jota pitkin pakolaiset tulevat Euroopan alueelle. Meillä on kaikki ne ihmiset, jotka ovat jumiutuneet Eurooppaan. Ja tämä politiikka, joka yhdistää Makedonian ystäviä aiheuttaa kuiluja ja tekee Balkanin alueesta ruutitynnyrin. Tämä johtaa pelkästään köyhyyteen ja sotaan. domnule președinte eh, așa cum știm cu toții de la sfârșitul două comisia europeană mehän kaikki tiedämme että komissio kaksituhatta niin otti tämän nimen pois tästä kertomuksesta. Ja, ja ehkä kaikki eivät pitäneet tästä, mutta Makedonian osalta olisi ihan hyvä, että ei puhuta edistyksestä koska voitaisiin puhua, päinvastoin taaksepäin menemisestä. Tilanne on poliittisesti hyvin hankava ja, ja, ja siellä itse asiassa on boikotoitu ja, ja radikalisoitu. Tämä on poliittinen kulttuuri, jossa ei haluta edistyä. Ja sen takia Makedonia on jatkuvasti poliittisessa kriisissä. Tietenkin toivomme, että tilanne muuttuisi. Olisi hyvä, että koko poliittinen luokka nyt sitten kantaisi vastuunsa ja olimme hyvin pettyneitä nähdessämme, kuinka nopeasti sosialistit. Minulla on minuutti. Eikö minulla ole vielä 30 sekuntia? Niin ihan nopeasti. Siis sosialistit toimivat, päättivät vaalipäivästä hyvin nopeasti. Yksi minuutti. Mutta kaikilla muilla on annettu, kaikkien muiden on annettu mennä yli vähän puheajasta. Minä en ymmärrä, miksi minä en saa mennä puheaikani yli. Olette ylittäneet puheaikana, teidän on pidettävä kiinni ja kunnioitettava puhemiestä. Pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Σεβαστείτε τον πρόεδρο ο οποίος... Suositte ryhmän jäsenen, tämä on puolueellista. Σε έδωσα μισό λεπτό παραπάνω Μην την ανεκτικότητά μου. Saitte jo puoli minuuttia lisää puheaikaa ja minun kärsivällisyyteni loppui nyt. Seuraavaksi Nilsson. Kiitoksia, herra puhemies. Vuosi 2015 osoitti selkeästi, että maalla on edessään valtavan suuria haasteita. Poliittiset sopimukset hallituksen ja opposition välillä kesäkuulta on erittäin tärkeä, mutta nyt meidän täytyy osoittaa, että on olemassa todellista muutoshalukkuutta. Kattavat uudistukset ratkaisevat maan tulevaisuuden. Kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on nyt se, että kansa itse saa demokraattisen valinnanmahdollisuuden. Edelleenkin kuitenkin puuttuu useita perustavanlaatuisia ehtoja vaaleille. Esimerkiksi mediavapaus täytyy taata. Riippumaton media on kulmakivenä jokaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa. Se on ratkaisevan vakauden kannalta ja sen kannalta, että EU-jäsenyys voisi toteutua. Siinä on nyt puutteita. Poliittisen kriisin lisäksi maassa Mä oon tehnyt valtavia töitä äh, maahanmuuttovirran tyrehdyttämiseksi. Ja tässä meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta Makedonia kohtaan, jotta se voisi tästä valtavasta tehtävästä selviytyä. Mutta kuten sanottu, kaikkein tärkeintä on se, että varmistaudutaan siitä, että kaikki mahdolliset toimet tehdään, jotta saadaan aikaiseksi oikeudenmukainen ja demokraattiset vaalit ähm, kesäkuussa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Marjas, yksi minuutti. Puhemies, raja on ollut monta päivää kiinni. Idomenissa on yli, yli 15 000 pakolaista jumissa. Genevan yleissopimusta vuodelta 1952 ei noudateta, aivan kuten YK pääsihteeri Ban ki on todennut. Hyvä komission jäsen, mitään ei ole tehty, jotta pakotettaisiin Skopjea noudattamaan kansainvälistä oikeutta tai Kreikan territoriaalista koskemattomuutta sitä Skopje on rikkonut, koska he pyrkivät rajoittamaan ihmisten pääsyä Skopjen alueelle. On käytettävä sanaa Fyrom eikä Makedonia, koska tämän YK on päätös Skopia on kutsuttava Fyromiksi. Minä vastustan kaiken tyyppistä Skopin liittymistä unioniin arvoisa predsjedavajući želim prije svega zahvaliti našim. kiitos puhemies haluan kiittää parlamentin kollegoitani ja haluan onnitella heitä hyvin tehdystä työstä äh, Balkanin ja Fyyromin vakauttamiseksi. Äh, on hyvä, että asiasta keskustellaan Kreikan kanssa ja haluaisin äh, rohkaista nyt sekä kreikkalaisia että makedonialaisia koittamaan löytää yhteistä kieltä auki oleviin kysymyksiin. Minä olen Adria, Adrianmeren aloitteen esittelijänä ja siinä ominaisuudessa tuen tämän kertomuksen sisältö, sisältö on hyvin tärkeää, että Makedonia otetaan mukaan Adrianmeren strategiaan komissaari Haan tehkää te kaikkenne, jotta nämä 15 000 ihmistä Kreikan ja Makedonian rajalla saavat apua, jotta tilanne saataisiin ratkaistua. Se on kestämätön. Kiitoksia puhemies. Kuten me kuulemme tämän keskustelun aikana, Makedonian nimi on ollut diplomaattinen riita Jugoslavian hajoamisen jälkeen, joka osoittaa selkeästi suuria ristiriitoja EU-ssa. Ehdokasmaana, jolla on toiveita päästä jäseneksi, Makedonian täytyy noudattaa yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa. Kun minun maani miettii sitä aikaa se jatkaa EU-jäsenenä, yksi perustelus, jota esitetään sen puolesta, että pitäisi jäädä niin jollain tapaa tämän mm, ulkopolitiikan pitäisi olla meille hyödyksi, vaikka olemmekin Natossa jäsenenä ja YK on turvallisuusneuvostossa. Makedonia-kysymys nimenomaan näyttää sitä, miten EU ei millään tavalla vahvista maiden ulkopolitiikkaa. Se on oma mm, voimansa ja omine logiikkoineen. Hyvä. EU riko Britannian ulkopolitiikkaa, kun se tukee Espanjaa Gibraltarilla, vaikka siellä ihmiset ovat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia. Meitä ei kohdella kyllä eri tavalla, eikä varmasti tehdä tulevaisuudessakaan näin, jos vast, äänestämme vastaan 23.6. Kiitoksia. Teille on sininen kortti edustaja Tanokilta. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä te puhutte Gibraltarista, vaikka se ei kuulu tähän keskusteluun laisinsa. Mites Brexitin tilanne? Britannialla olisi minkään näköistä valtaa äh, Madridin hallitukseen Gibraltarin ja, ja, ja Espanjan rajan auki pitämiseksi. Mm, ja kukaanhan ei EU-vaaleissa äh, äänestänyt teidän puolestanne, koska tiennytte, että EU-ssa pysyminen on ainoa tapa, jolla Espanja pakotetaan pitämään tämä raja auki. Kommentoikaa Ajatelkaa nyt tätä sitten. Kirja Carver, ehkä 30 deftorollepä. Edustaja Carver, teillä on nyt vastaus. Kai te nyt jonain päivänä ymmärrätte, että ei EU ole vastaus kaikkeen. Tämä on juuri tätä tekopyhyyttä. Meillä on yksi ongelma jo Espanjassa ja Marokon suhteen, ja se ei nimenomaan kertoo tekopyhyydestä täällä. Meillä on myös muita kansainvälisiä järjestöjä, YK on turvallisuusneuvosto, jonka pysyviä jäseniä me olemme, ja minä uskon, että me olemme paljon paremmassa asemassa eh, edistämässä Britannian etuja, kun otamme paikkamme globaalina eh, kaupan jäsenenä ja käännämme selkämme tälle demokratian rauniolle. No niin, hyvä. Voitte jatkaa kyllä keskustelua kello 23 asti. Sitten sitoutumattomien nimessä EPTD 1. Kiitoksia puhemies. Edustaja Vaikerin asiakirja, vaikka senkin virallinen siinä mainitaan termi Makedonia. Näin rikotaan eettisiä sääntejä ja häiritään Kreikan tuntemuksia tässä asiassa. Tätä olisi vältettävä. Mietintö tuo esille vaatimuksia koskien demokratia. Skopiassa puolueet eivät pääse yksimielisyyteen vaaleista ja vaalien päivämäärää lykätään. Vaikka vaalit pidettäisiinkään, kukaan ei tiedä, onko dem- menettely demokraattinen ja voidaanko tulokset hyväksyä. Massa ei, on korruptiota, ei ole lehdistön vapautta, ei ole riippumatonta tuomioistuinta, ja tuomioistuinlaitosta erikoissyyttäjän työtä jarrutellaan ja ihmisoikeuksia rikotaan. Skopjeessa on rikottu eh, liittymisneuvotteluihin osallistuvan val- valtion velvoitteita naapureihin kohtaan ja se on sulkenut rajansa. Historia ja kulttuuria on ryövätty eh, tässä, että haluatteko todellakin, että ryhdymme liittymisneuvotteluihin tämän kanssa, eikö Turkki riitä, haluammeko vielä toisenkin hankalan oh, kumppanin tähän teidän aikana päättynyt. Seuraavana annan puheenvuoron esittelijä kukaan. Thank you, Evan edustaja. Kiitos puhemies. Haluan kiittää Iva Vaigelia tästä kertomuksesta. Makedonia on vaikeassa tilanteessa. Poliittinen kriisi ei ole vielä ohi ja yhdessä maahanmuuttovirtojen kanssa se osoittaa, kuinka maassa tilanne on herkkä. Uskon, että maa tarvitsee meidän tukeamme ja apuamme. EUn integraatioprosessi on avain maan tulevaisuuden kannalta. Meidän pitää sitoutua ja vahvistaa demokratiaa ja poliittista vakautta. Jotta voimme asiaa viedä eteenpäin, meidän täytyy nähdä, että viime vuoden poliittista sopimusta ryhdytään täytäntöönpanemaan täysimääräisesti, joka, johon liittyvät myös kesäkuun vapaat ja oikeanmukaiset vaalit ja sitten nämä kiireiset uudistusprioriteetit. Makedoniassa nyt odotetaan, että alettaisiin neuvottelut. Ovat odottaneet jo seitsemän vuotta. Nyt edessä on haasteita ja sen pitää entistä tiukemmin pyrkiä tänne EU, EUn polulle. Kiitoksia sitten edustaja Pikula estitam kolegi vajglu na objektivnom prikazu zaista turbulentne godine za makedoniju. s jedne strane sadraj naih rasprava se ponavlja iste preporuke o otvaranju pregovora prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane naalost politika situacija u zemlji postupno pogoravala. zato i pozdravljam dogovor vlasti i oporbe Onko tulkkaus nyt kunnossa? Tuleeko se englanniksi? Selvä. Aloitetaanpa alusta. Aika nollataan. Olkaa. kollegi Vaiglu na prikazu zaista turbo... Haluaisin onnitella edustaja Vaikelia objektiivisesta kertomuksesta firomista. Samat suositukset annetaan nyt, kun avataan neuvottelut ja ehdotukset nimi muutoksesta ilman konkreettisia askelia eteenpäin, mutta poliittinen tilanne on kuitenkin huononemassa. Siinä mielessä tämä Brzezinon sopimus on hyvä hallituksen ja opposition välillä. Tämänhetkinen tilanne voisi lisätä ongelmia maassa ja niistä voisi tulla pitkäkestoisia. Ne voisivat saada muita vaikutuksia aikaiseksi. Me tarvitsemme erityismenettelyitä maahanmuuttokriisiin, koska Makedonia on eturintamalla. Se on pieni maa, ja siellä on paljon sisäisiä ongelmia ja se on vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa. Laittomat salakuuntelut, uhat, jotka kohdistuvat lehtimiehiin ja laajalle levinnyt korruptio ovat johtaneet yhteiskunnan jakaumiin ja poliittisen vuoropuhelun puutteeseen lisäviivästykset uudistuksissa voisivat lisätä vielä tätä luottamuspulaa ja vaarantaa näkymät Euroopan unionissa. Παρακαλώ κύριε Χριστοφόρου, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Χριστοφόρου, sininen kortti 30 sekuntia, olkaa. Πρόεδρε, και θλίβομαι πραγματικά το Ευρωκοινοβούλιο... Kiitos, täytyy sanoa, että on traagista, että Euroopan parlamentti, joka nyt on demokraattinen elin, että täällä ei kunnioiteta YK päätöslauselmia. Tässä on kyse fyromin nimestä ja jotkut entis, edelleenkin kutsuvat tätä maata Makedoniaksi. Ja se, mitä Tito ei nyt onnistunut saamaan aikaiseksi toisen maailmansodan jälkeen, mm, nimittäin uuden maan ja kansallisuuden luomista. Ja nyt me yritämme täällä sitten Euroopan parlamentissa takautuvasti käyttää puhtaasti kreikkalaista nimeä. Ja Makedoniahan on kreikkalainen kulttuuri, kreikkalaista historiaa ja me haluamme nyt tätä täällä käyttää ja, ja ikään kuin Tito täällä nyt meitä olisi ohjaamassa. Edustaja Pikula na ovoj temi ja ću samo kazati da u Ymmärrän kyllä herkkyytenne asian edessä, mutta voin sanoa, että kansainvälisessä keskustelussa Makedonia on tunnistettu, sillä on perustuslaki ja, ja, ja sillä on toinenkin nimitys, mitä Fyrom Kroatia pitää, tai, käyttää maasta sen perustuslaillista nimeä. Ja toivon, että Atena ja Skopje pääsevät asiassa sopimukseen. Kiitoksia. Sitten edustaja Czarnecki. Yksi minuutti. Panie Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, Po Puhemies, hyvät edustajat, haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Vaigelia erittäin hyvästä mietinnöstä ja arvostan suuresti sitä, mitä komission jäsen Hante on tehnyt, jotta löydettäisiin portaitainen laajentuminen ja eteneminen. Meillä on muita vaihtoehtoja. Minä tuen laajentumista. Uskomme, että Makedonia. No ok, Fyrom sitten, käytetään sitten tätä nimeä Fyrom. Fyrom kuuluu Euroopan unionin perintöön ja Skopje on Euroopan unionissa, Euroopassa. En haluaisi, että demokraattisten vaalien ongelmia käytettäisiin tekosyynä kun pyr- niin sen varten pyritään hidastamaan sen etenemistä kohti Euroopan unionia. Uskon, että maan eurooppalaismyönteistä kehitystä on tuettu. Kiitoksia. Seuraavan yksi minuutti edustaja McAllister. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, minä, minun mielestäni kolme asiaa ovat tärkeitä, jos halutaan saada eikä Jugoslavian tasavalta Makedonia uudelleen raiteilleen. Ensinnäkin kaikkien puolueiden täytyy kantaa vastuunsa ja mm, viedä täysin läpi kaikki sitoumuksensa kestävällä tavalla. Toiseksi maan täytyy valmistautua jo varhaisessa vaiheessa parlamenttivaaleihin ja sen täytyy taata vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Kolmanneksi korruption torjunnan täytyy jatkua objektiivisella ja määritettyisellä tavalla. Etelä-Jugoslavian tasavalta Makedonia tarvitsee tukemme Euroopan parlamentista. Toivottavasti tämä päätöslauselma on tärkeässä asemassa, jos halutaan pitää tämä maa eurooppalaisella tiellään. Erityiskiitokset esittelijä Ivo Vaikelille. Kiitoksia seuraavan edustaja Frunzulitsa, yksi minuutti. Ladies and gentlemen, I take note of... Hyvät näistä herrat, Makedonian parlamentin päätös 23. helmikuuta, jolla päätetään varhaisvaaleista 5.6.2016. Se, että ei ollut konsensusta opposition puolelta, on valitettavaa ja se kuvaa menetettyä mahdollisuutta. Nämä puolueiden välisiä neuvotteluja voidaan nyt sitten viivyttää vaalin jälkeen. Uskon, että kaikkien Makedonian poliittisten puolueiden pitäisi ponnistella luomalla onnistuneiden, vaal- onnistuneiden vaaleille hyvä ympäristö ja että saataisiin myös Prisinan sopimuksen elementit täytäntöön pantua. Ja nämä kiireiset uudistukset pitää saada täytäntöön pantua mitä tulee Kreikan ja Bulgarian kanssa, niin niitä, niiden kautta ei saisi jarruttaa pääsyä EU-hun ja NATOon, vaan pitäisi jatkaa prosessia hyvässä hengessä ja pitäisi ottaa EUn e ja YKn suositukset huomioon. Edustaja Frunzulitsa, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Spirakilta? Hallo. Kiitoksia. 30 sekuntia. Siis teillä on aika esittää kysymys. Kiitoksia puhemies. Kuuntelin teitä tarkkaan. Te puhutte kahden välisistä kysymyksistä ja erilaisista asioista alueella. Haluaisin, että ottaisitte huomioon seuraavan toimittajat ilman rajoja järjestön mukaan. Fyrom on sijalla 117. Se on viimeinen Euroopassa, kun ajatellaan lehdistön ja ilmaisun vapautta. Siellä siis rajoitetaan ilmaisun vapautta ja valtio puuttuu tilanteeseen jatkuvasti. Tämän tyyppiset eh, rikkomukset Euroopan ytimessä maassa, joka haluaisi liittyä Euroopan unioniin. Eikö tämä huolestuta teitä? Sitten 30 sekuntia vastausta varten. Tietenkin Makedonian pitää no- noudattaa kaikkia edellytyksiä kaikin tavoin, mutta samanaikaisesti me emme voi jättää näitä maita Länsi-Balkanilla harmaalle alueelle, vaan on tärkeää, että nämä maat askel askeleelta integroidaan EU-hun ja NATOon, jos haluamme että Euroopan unionin tulevaisuuden turvata. Se on hyvin, hyvin tärkeää meille kaikille. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti edustaja Tanak. Kiitoksia, hyvä puhemies. Makedonia on pieni sisämaa, jolla on sisäisiä poliittisia jännitteitä. Se hyötyisi ehdottomasti maana euroatlanttisesta integraatiosta. Väliaikaishallitus Makedoniassa on samaa mieltä kanssani ja se mielellään vielä eteenpäin jäsenyysneuvotteluita Euroopan unionin kanssa, jotta se voisi edetä ja viedä eteenpäin talouttaan. Meidän täytyy voimakkaasti tukea Makedonian ehdokkuutta vedoten jäsenvaltioihin, joilla on ongelmia sen suhteen, että ne pyrkisivät löytämään ratkaisuja, varsinkin tässä nimikysymyksessä. Maahanmuuttokriisissä Makedonialla on edessään valtavia paineita ja sillä on myös tulossa vaalit kesäkuussa. Kaikki nämä asiat ovat erittäin arkaluontoisia, varsinkin kun otetaan huomioon etniset suhteet, jotka aina ovat olleet hauraita pienessä maassa. Neuvotteluja on venytelty Makedonian kanssa aivan liian pitkään. Meidän ei tulisi enää tuhlata yhtään aikaa, kun pyrimme aloittamaan uuden pitkän prosessin. Kun sen naapurit Länsi-Balkanilla siirtyvät eteenpäin, en halua nähdä sellaista tulevaisuutta, jossa Makedonia on edelleen vain ehdokasmaa ja sellaisten maiden ympäröivänä, jotka ovat kaikki Euroopan unionin jäsenmaita. Edustaja Tanok, hyväksyttekö sinisen kortin Plenkovicilta? Hyväksyttekö tällaisen? Olkaa hyvä, 30 sekuntia. Edustaja Plenkovic. Hyvä kollega Tanok, te mainitsitte, että kannatatte Makedonian liittymistä EU-hun tai ainakin liittymisneuvottelujen äh, kannattaja. Kun puhutaan Montenegrosta ja sen äh, jäsenyydestä Natossa, niin mitä mieltä olette? Onko komissio nyt antanut riittävästi varoja, jotta voitaisiin tämä äh, vaikea tilanne Makedonian ja Kreikan rajalla ratkaista, ettei se eskaloituisi entisestään? Tässä 30 sekuntia edustaja tänään. No tämä nyt ei suoraan liity suoraan me Montenegro, vaikka olenkin sen esittelijänä. Montenegrossa ei ole niitä rajapaineita, joita Makedoniassa tietenkin on. Ehkäpä joku 700 miljoonaa euroa. En ole nyt kyseisessä valiokunnassa tässä, mutta se kai on tämä tukimäärä. Makedonia kohdistuvat valtavat paineet, kun rajat suljetaan. Mutta minä olen siinä näkemyksessä, että ettei maahanmuuttaja voi tulla lukemattomia määriä. Meidän täytyy saada aikaiseksi sopimus. Katsomme tätä Turkin sopimusta. Toivomme, että se tulee nyt sitten tehokkaaksi ja jarruttaa näitä virtoja. Toivottavasti länsi myöskin kykenevät tähän ja saadaan aikaiseksi sellainen ohjelma Turkin kanssa, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voivat jäädä leireilleen Turkkiin, Libanonin ja Jordaniaan sen sijaan, että tulisivat näitä vaarallisia reittejä pitkin Eurooppaan. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kefalo Janis. Neuvottelut Skopien unionin kanssa, niissä ongelma ei koske nimeä, vaan demokratian vajetta Fyromissa. Hyvä puhemies. Kööpenhaminan kriteereiden noudattaminen on keskeistä. Niissä mukana on myös hyvä naapuruuden kunnioittaminen jäsenvaltioiden välillä. Komission kertomuksessa on korostettu näitä ta- takapakkeja koskien avoimuutta, tiedotusvälineiden toimintaa ja hyvää hallintoa. Kertomuksessa todetaan myös, että nimi Makedonia antaa sellaisen vaikutelman, että parlamentti ottaisi kantaa Skopien puolesta. Nimikysymys ei ole kahdenvälinen asia, vaan se on kansainvälinen kysymys ja sellaisenaan se on ratkaistava YK puitteissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana puolitoista minuuttia edustaja Feidenholzer. Mm, ongelmista on mainittu korruptio, lehdistön vapauden puute, demokraattisen prosessin puute. Nämä puutteet eh, eivät anna anteeksi maan maan hidasta edistymistä. Eh, nyt tietenkin pakolaiskriisi kärjistää tilannetta. Tässä moni pakolainen eh, käyttää maata kauttakulkumaalla. Ja Skopje on nyt sitten saanut EUn avulla lisäapua. Ja on aika vastenmielistä, että se kiristää meitä. Minä olen vuosikausia käyttänyt Balkanin reittiä matkustamiseen. Siellä tarvitaan kansalle paljon apua, jär, jär, järjestöt eivät saa toimia, siellä tarvittaisiin myös oikeudellista tukea. Toisaalta on äh, kertomuksia korruptiosta ja viime viikolla olin Kevkeliassa ja siellä tuli esille, että äh, ihan sattumanvaraisesti käsitellään maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita jopa väkivalloin. Ja tällainen ei tietenkään äh, auta maan integroitumista EU-hun ja pitää miettiä sitä, että tällainen maa, joka voidaanko antaa tällaiselle maalle vastuu reitin sulkemisesta. Peterle. Seuraavana edustaja Peterle yksi. Kollegu Ivo Weiglu čestitam odgovorno upravljenemu. Kollega Ivo Weigel on vastuuntuntoinen henkilön viime vuoden poliittinen kehitys on jälleen osoittanut, että Makedonian, Euro ja Fyromin mahdollisuudet liittyä EUn ei, eivät riipu ainoastaan uudistushalusta, vaan sen sisäisestä vakaudesta ja demokratian laadusta. Olen pahoillani siitä, että poli- sisäisen poliittisen tilanteen kehittyminen on johtanut siihen, että suositus on ehdollinen. Tämä merkitsee, että tarvitaan lisää poliittisia ponnisteluja niin, että voitaisiin toteuttaa se, mistä on sovittu aikaisemmin. Ainoastaan täytäntöönpanemalla johdonmukaisesti sopimusta voidaan lisätä uskottavuutta ja vakauttaa maan poliittiset kehykset. Jälleen kerran haluaisin vedota, jotta nämä eri haasteet, että niihin löydettäisiin vastauksia koko alueella. Kiitos. Kiitos, edustaja Kovacek. Не сигурна без страните от Западните Балкани, включително Македония, Kiitoksia. Eurooppa ei ole täydellinen ilman Länsi-Balkanin maita. En nyt aio puhua maahanmuuttokriisistä, vaan ongelmista, jotka ovat paljon vanhempaa peroa. Minun mielestäni vihaa puheen ei pitäisi enää olla osana koulujen oppikirjoja. Ne, jotka katsovat olevansa bulgaarialaisia, heitä ei pidä estää juhlimasta juhlia, jotka ovat kummassakin maassa yhteen. Nämä lausumat on toistettu usean otteeseen. Mietinkin vain, miksi epäluottamus on vuosien mittaan päässyt kertymään. Kommunistisen ajan perintöä ei ole vielä saatu sälytettyä niskoilta. Dimitri Tavev, bulgarilainen novelisti, totesi, että Skobiessa oli vastoin tekinoikeussäännöksiä julkaistu kaksi hänen isänsä kirjaa. Häntä oli kuvattu makedoniaksi, makedonialaiseksi ja sitten bulgarialaisessakin häntä kutsuttiin makedonialaiseksi. Mikäli Makedonia ihan oikeasti haluaa Euroopan unionin jäseneksi nykyisissä vaikeissa olosuhteissa, tie Eurooppaan tulee olemaan vaikea, koska menneisyyden, menneisyyden takaa täytyy säilyttää ensin niskoilta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 EU-hun liittymiseksi ovat osoittaneet, että tässä on kyse maasta, joka on mennyt kaikkein pisimmälle eurooppalaisen akiin harmonisoinnissa, ja siksi ei ole oikein, että tämän maan annetaan odotella vuosikaupalla. Kyllä keskustelut pitäisi aloittaa, ja olen myös huolissani siitä, että viime vuosina Makerien kanssa tehtyjä sopimuksia ei ole kunnioitettu. Mielestäni ei ole hyvä ajatus, äh, että vaaleja lykätään vain niiden äh, tahdosta, jotka haluavat hallita ilman vaaleja. Makedonia on tehnyt kovasti työtä maahanmuuttokriisin vuoksi. EU tarvitsee Makedonia ja Makedonia EUta. Ja siksi haluaisin vielä kerran vedota neuvostoon, jotta se aloittaisi neuvottelut. Kiitos sitten edustaja Maletic gospodine predsjedavajući. Čestitam na početku kolegi. Kiitoksia puhemies. Heti alkajaiseksi haluaisin onnitella edustaja vaigelia aivan erinomaisesta mietinnöstä komission jäsen Haan. Minulla on kaksi asiaa, joita haluaisin tiedustella teiltä. Ensimmäinen asia. Miten löydetään mekanismi, tai kehitetään mekanismi, jonka pohjalta voidaan lisätä hallinnollista kapasiteettia Euroopan unionin Makedonian, Makedonian toimistossa, koska Makedonia on menettänyt 70 miljoonaa euroa ja järjestelmä on keskitetty ja sopimukset olisi pitänyt allekirjoittaa valtuuskunnassa tai edustustossa. Siten nämä ongelmat olisi voitu välttää. Toinen seikka liittyy näihin 70 miljoonan euroon pitäisi antaa Makedonille takaisin, jotta se pystyisi hoitamaan maahanmuuttokriisiä. Maan täytyy hyvinkin paljon investoida rajojen valvontaan ja laadukkaaseen maahanmuuttajien vastaanottoon. 70 miljoonaa euroa, mikäli menee Kankkulan kaivoon, tämä on suuri summa. Toivoisin myöskin, että ottaisitte huomioon erään toisen seikan, nimittäin sen, että kaikki nämä kriteerit, jotka täytyy Makedonian puolella toteuttaa, ovat samoja kriteereitä, kuin mitä muutkin joutuvat noudattamaan. Kiitoksia. Näin pääsemme tämän keskustelun päätökseen. Ja siirrymme eteenpäin. Menemme niin kutsuttuun Catch the Eye-menettelyyn. Meillä on kahdeksan jäsentä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja he edustavat lähes kaikkia parlamentaarisia ryhmiä minuutti per puhuja. Kiitos oikein paljon puhemies. Haluan onnitella kollegaamme Vaikelia erinomaisesta mietinnöstä. Näissä olosuhteissa, kun Euroopalla on ongelmana pakolaiskriisi, Makedonia on osoittanut olevansa luotettava kumppani vaikeasta sisäisestä tilanteestaan huolimatta, vaaleista huolimatta. He kunnioittavat Schengenin sääntöjä jopa paremmin kuin Schengeniin jo kuuluvat jäsenvaltiot. Näin ollen komission tiedonannot ovat hyvin samankaltaisia vuosi vuoden jälkeen. Mielestäni Makedonia on kypsä EU-jäseneksi. Neuvottelut tulisi käynnistää. Kiitoksia, Niin, puhemies, olen huolissani Fyrom Fyrominiksi perusoikeuksissa ja muun muassa sananvapaudessa on ongelmia. Ne ovat kuitenkin Euroopan unionille erittäin tärkeitä arvoja. Eikä se, että ei olla, ole oltu yhteistyöhaluisia maahanmuuttokysymyksissä ei ollenkaan auta. On järkyttävää, että että ähm, rajalla on piikkilanka aita, jonka takana on lapsia ja aikuisia. Skopje tarvitsee Euroopan apua, mutta ja Euroopan unionin päätöksenteko on äärimmäisen tärkeää myös tässä kohtaa. Ähm, pyydän, että ähm, me että me pyydämme myös näitä kyseisiä maita selvittämään omia poliittisia kantoja.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 maan pyrkimyksiä päästä eteenpäin. Ei pidä myöskään unohtaa pakolaisvirtaa. Ongelma voidaan ratkaista ainoastaan siten, että EU ei käytä kyynelkaasua. EU ei pitäisi luopua strategisesta merkityksestä, joka on sillä, että pidetään elossa tuon maan Eurooppa-pyrkimyksiä, eurooppalaista unelmaa. Suositus, että liittymisneuvottelut voitaisiin aloittaa olisi juuri tällainen myönteinen merkki. Oikeudenmukaiset vaalit ovat tärkeät ja on tärkeää lähettää viesti Makedonian kansalaisen mukaan edustana vähemmistöille siitä, että asiat hoidetaan asianmukaisesti. Sitten vasta voidaan palata luottamus instituutioiden ja ryhtyä tarvittaviin uudistuksiin. Kiitos puhemies. Komission kertomus liittyen Makedonian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistykseen on aivan ilmeistä. Kymmenen vuotta sen jälkeen, kun on päätetty maan mahdollisuudesta tulla hakijavaltioksi. Edistystä ei ole saatu aikaan, koska kiista Kreikan kanssa on edelleen voimassa. Ähm, Mm, tässä on Kreikan historiaa ja kulttuuria vääristelty ja joudumme eh, toteamaan, eh, että Skopjassa on ryhdytty todella toimien, jotka todistavat tämän. Demokratiaa tulisi syventää, ihmisoikeuksia kunnioittaa näin ei kuitenkaan Makedoniassa ole ollenkaan. Ja Euroopan unionin ei tule tehdä minkäänlaisia myönnytyksiä. Neuvotteluja ei voi käynnistää. Kiitoksia paljon Kiitoksia kaikesta siitä ponnekkuudesta, jota olette osoittanut laatiessanne tätä mietintöä. Mietintö on suorastaan erinomainen. Makedonia on ollut odotushuoneessa ikään kuin jo yli kymmenen vuotta. Ja se on asetettu erityisasemaan, mitä tulee sen jäsenyyspyrkimyksiin verrattuna muihin. Sitä on kohdeltu eri tavalla, eri tavalla kuin muita länsi maita, jotka ovat niin ikään ehdokasmaita. Hyvin monia haasteita on vielä Makedonian tiellä, mutta maahanmuuttokriisi, pakolaiskriisi on ikään erittäin tärkeä haaste. Makedonia on osoittanut, että se kykenee kyllä kantamaan valtaisan taakan, valtaisan suhteessa maan pieniin kokoon. Euroopan unioninkin pitäisi ryhtyä toimimaan sen sijaan, että se vain puhuu asioista. Komission niin ikään pitäisi tarkastella Makedonia hieman erilaisten silmälasien lävitse koska olemme joskus valmiita hyväksymään tiettyjä asioita Turkilta, mutta emme Makedonialta. Niin, kiitoksia. Haluan eh, kiittää kollegaa erinomaisesti tehdystä työstä. Tämä eh, mietintö on erittäin tasapuolinen ja rehellinen, kuten aina, eikä siitä puutu myöskään kritiikkiä Fyromtaan. Erityisesti siinä puututaan niihin uudistuksiin, joita tulisi toteuttaa paljon johdonmukaisemmin. Viittaan muun muassa oikeuslaitokseen. Korruptiota tulisi torjua ja erityisesti lehdistön vapaus on asia, johon kiinnitämme huomiota. On tärkeää, että kaikki Länsi-Balkanin maat parantavat juoksuaan juoksuaan tässä. Komissio ja Euroopan unioni tekevät suuren virheen, jos eivät näitä asioita eivät osa, ota näitä asioita huomioon. me emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan johtajilta puuttuu johtajuutta esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä. Fyron maat jo ovat kärsineet siitä, Italiakin on tästä kärsinyt. Kiitos. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Σπυράκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Χάν, το ερώτημα είναι τι ζητάμε από τις υποψήφιες. Kiitos puhemies. Kysymys on, on nyt se, mitä vaadimme hakijamailta? Vaadimmeko EU-säännösten kunnioittamista ja Kööpenhaminan kriteereiden kunnioittamista? Mitä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa nyt tapahtuu? Siellä on valtavia puutteita ihmisoikeuksien alalla, vähemmistöoikeuksien alalla, vapauden alalla ja Euroopassa toteamme, että että tämä maa on menettänyt 90 sijaa luettelossa. Emmekä aio reagoida mitenkään. Ja entäpä sitten Turkin vaatimukset, mitenkä suhtaudumme niihin? Vaaleja on lykätty. Ja tähän tulee vielä sekin, että maa, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, ei ollenkaan toimi avuliasti Kreikan vastaisella rajalla. Siellä on tuhansia ihmisiä, jotka ansaitsevat apua, mutta Makedonia on sulkenut rajansa. maa ei ole demokraattinen. Λόγο έχει για ένα λεπτό και με αυτόν κλείνουμε τη διαδικασία του Catch the Eye, ο κύριος Πολτσακ. Kiitoksia. Yhden minuutin ajan vielä edustaja Polchak tässä menettelysmän puhujalistaa. Mm, Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin, tai pikemminkään minä en haluaisi, että kahdenväliset asiat estäisivät jäsenyysneuvotteluita. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään mietinnöstä ja on todettava, että Makedonian entinen tasavalta laaha kyllä junassa kun ajatellaan, mitä siltä odotetaan. Sen täytyy nopeuttaa uudistuksia. Uudistuksia, niin sitten Makedonia voi otaksossa avansa tukemme jäsenyydelle Nämä kysymykset, joita kollegat ovat esittäneet, kritiikkikin, ovat aivan legitiimejä. Äh, on selvää, että Fyrom tarvitsee apuamme, uudistukset täytyy tehdä, ja minähän olen entinen Makedonian ystäväryhmän jäsen. Kiitoksia paljon. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Haan. Kiitos puhemies. Arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää tästä keskustelusta jälleen kerran. Erityisesti haluan kiittää niitä, jotka ovat täällä seuranneet koko keskustelun. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian poliittisilla johtajilla on nyt vastuu ryhtyä tarpeellisiin toimiin maan palauttamiseksi oikeille raiteille, näille euroatlanttisille raiteille. Mehän olemme välittäneet maalle viestin siitä, että poliittinen sopimus on täytäntöön pantava täysin ja prioriteettihuudistukset on toteutettava. Näihin hän hallitus itsekin on sitoutunut. Nyt poliittisten päättäjien on osoitettava poliittista tahtoa ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin uskottavien vaalien toimittamiseksi 5. kesäkuuta. Poliittisen sopimuksen mukaan näiden vaalien tulee olla olennainen osa uudistusprosessia. Näin tullaan lisäämään kansalaisten luottamusta poliittisiin prosesseihin ja me luonnollisesti hyvin läheltä seuraamme kehitystä. Maalla ei ole aikaa hukattavanaan, erityisesti mm, nyt tämänkin kuulun perusteella. Täällä on mainittu pakolaisia, maahanmuuttovirta ja näin ollen katsonkin, että poliittinen johtajuus maassa on nyt saatettava näille raiteille keskittymään näihin asioihin. Ja Euroopan unioni tukee maata asiantuntemuksen alalla, mutta myös taloudellisesti. Ja tämän tuen on tietenkin perustuttava tarveharkintaan. Ei maalle voi antaa rahaa tuosta vaan sen sitä pyytäessä. Ei, vaan täytyy olla perusteltu tarve ja tällöin tuki, taloudellinen tukikin on mahdollista ja näin sitä on myös tarjottu. Poliittisen kriisin tulisi johtaa parannuksiin ja maa itsekin sen tulee vastata kansalaistensa pyyntöihin ja tarpeisiin. Toivon, että Euroopan parlamentti parlamenttikin välittää yhtenäisen viestin maan johtajille, ne teistä, jotka olette kritisoineet maan demokraattista kehitystä, teille toteaisin, että kritiikki on perusteltua ja olen siitä yhtä mieltä, mutta kyllä meidän tulisi ymmärtää sekin, että Euroopan unionille, kun ajatellaan meidän omaakin etuamme, niin meidän etumme mukaista on käydä neuvotteluja, joissa sitten voidaan näihin puutteisiin puuttua. Eli siinä vaiheessa, kun valmitellaan, valmistellaan neuvotteluja ja neuvotteluprosessin aikana me voimme vaikuttaa. Ja jotkut esimerkit ovat osoittaneet, että itse asiassa liittymisen jälkeen meillä ei tässä tällaista vipuvoimaa oikein enää olekaan saada aikaan muutoksia. Joten jos maahan halutaan kehitystä ja tässä tapauksessa siis äh, entisen Jugoslavian tasavaltaan Makedonian, niin minä todella luotan tukenne myös tulevaisuudessa. Ja vielä kerran kiitos paitsi keskustelusta, sitoumuksestanne maantilanteen parantamiseen. Kiitos. Kiitoksia. Neuvoston puolesta puhunut eh, rouva Enish Pleshahta. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, puhemies. Haluaisin lopuksi jälleen kerran todeta, kuinka kiitollinen olen teille, herra Weigel, samoin Haudille ja Kukanille teidän sitomuksestani ja ankarasta työstäni. Neuvosto pitää erittäin tärkeänä, kuten sanoin, sitä, että pystytään edistymään Fyramin suhteen. Kuitenkin jatkossakin olemme äärimmäisen huolissamme siitä, miten haavoittuvainen ja herkkä tilanne maan sisällä on. rakentava vuoropuhelua tarvitaan niin, että mukaan tulevat kaikki poliittisen näyttämön toimijat, lähinnä tärkeimmät poliittiset puolueet. Komissio on antanut suosituksensa, että liittymisneuvottelut aloitettaisiin Fyromin kanssa ja että täysimittaisesti pistettäisiin täysin täyteen kesä-heinäkuun sopimusta ja nopeasti ryhdyttäisiin toteuttamaan uudistuspyriteettejä. Aivan oikein niin on. Parlamenttivaalien jälkeen neuvosto sitten palaa uudestaan tähän asiaan. Kuten aluksi totesin, tällä hetkellä poliittisten johtajien tehtävänä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa pistää täytäntöön uudistuksia, Ja olen siitä, että suurin osa oli tästä lähestymistavasta samaa mieltä minun kanssani. Tämän heidän käsissään. Jatkossakin me tuemme Euroopan parlamenttia, kun se vetoaa kaikin Fyromin osapuolin, jotta ne tekisivät yhteistyötä hyvässä uskossa ja saattaisivat maan takaisin uudistusten tielle. Puhemies, kiitoksia. Efharisto. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olin saanut päätöslauselmaa esityksen tämän keskustelun päätteeksi.